Ensimmäinen äänestys liittyy tutkintavaliokuntaan ja päästöihin autoteollisuudessa. Carver. Edustaja Carver. Nope. Mr. Niin, puhemies, on hyvin epätavallista, että tämä asia, josta nyt äänestetään, siitä ilmoitettiin vain eilen, vasta eilen seitsemältä, kun täällä oli vain kourallinen kollegoita paikalla. Ja haluaisin todeta, kuinka vastuutonta tämä on, kun otetaan huomioon, millaisia vastalauseita tästä täytyy esittää ennen iltaa kahdeksaa. Ja täällä oli vain tosin vähän kollegoita silloin paikalla ja mielestäni tämä on kyllä aika merkillistä ja epädemokraattista. I can inform you I was... Voin ilmoittaa teille, että minulle kerrottiin siitä, että saman aikaan ilmoitus oli saatella myös verkossa. Okay, now we go to the vote. Merge... Nyt äänestys Kyseessä siis tutkintavaliokunta. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. la votul. Nyt äänestämme Ibrahim Halavan tapauksesta viisi päätöslauselmaehdotusta. Niin. Thank you, Chair. I just wanted, I just Kiitos puhemies. Minä halusin vain parlamentin tunnustamaan, että Halawin kaksi sisarta ovat täällä tänään ja he toivottavasti voivat todistaa yksimielistä vetoomusta hänen, heidän veljensä vapauttamiseksi. Mulțumim! Mulțumim! Kiitos. Kohta viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt äänestämme päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Felicitări! Onneksi olkoon. Seuraavana esityslistalla äänestämme Malediivien tilanteesta yhteinen päätöslauselmaesitys useilta ryhmiltä. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty kohta 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Päätöslauselma kokonaisuutena äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Malesia. Yhteinen päätöslauselma useilta ryhmiltä. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kohta. Tämä tulos on kyllä nyt aivan selvä, mutta kohta 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 14. Alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Päätöslauselma kokonaan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Kalnieten mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Lohbielerin mietintö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen Lohbiilerin mietintö. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 26, kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantosan kappale I. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Päätöslauselma kokonaisuutena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana päätöslauselma Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä. Tarkistus 17d puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 18D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Kiss. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti, kohta kaksi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 29. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 37. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 D. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Päätöslauselma kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. It was obvious. Tulos on aivan selkeä. Preda, raportul anual. Seuraavaksi Predan mietintö. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014. Kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kuusi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta seitsemän. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 22. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Kohta 27. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 33. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 37, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 46, tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta 54. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Siis ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 56, ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 67 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 70 alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 73. Ensimmäinen osa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 74. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten alkuperäteksti kohdassa 74 jälkeen. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestys alkaa. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Sitten tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 84. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 85. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 87. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 91. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 92. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 93. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 98. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 104 puolesta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 105. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 106. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 111. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänet puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 114. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 119. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2, puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätöslausuma esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä. Meillä on ENFn päätöslausumaisitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yhteinen päätöslausumaisitys muilta poliittisilta ryhmiltä. Tarkistus kolme. Siihen liittyy Predalta suljen tarkistus, olkaa hyvä push the button. Try again. Try again. You will finally manage. Yeah, that's okay. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Kiitos, puhemies. Me haluamme tehdä seuraavanlaisen ehdotuksen. Tarkistuksessa kolme poistamme toiseksi viimeisen osan tässä kappaleessa. Se alkaa sanalla korostaa ja niin edelleen. Tämä osa on tulkittu tueksi etnisille puhdistuksille. Emme voi hyväksyä sitä, että parlamentti hyväksyisi tekstin, joka voidaan Bosnia-Herzegovinan muslimien keskuudessa ymmärtää perusteluna etnisille puhdistuksille. Kiitoksia. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Lightly insufficient. Um, deci, supun la vot amendamentul așa cum a fost modificat. Äänestämme tarkistuksesta ja suullisesta tarkistuksesta äänet puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta neljä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta viisi. Nimenhoitoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme koko päätöslausumaesityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt siirrymme Valeron mietintöön aseviennistä. Kohta yksi. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta viisi. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yksitoista ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolmasosa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 14. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kohta 23. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 26. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 29 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. hylätty. Kohta 31. Puolesta vastaan tyhjää. 32. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 33. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34. Puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 viidessä osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää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 Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty Neljäsosa. Äänestys alkaa. Herra Preda. Ynkis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johansan kappale D. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale G3 neljäsosassa ensimmäisessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljäsosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. on on kappale H, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt perusmäistys kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. ja hyväksytty. Nyt siirrymme seuraavaan äänestykseen. Patentit ja kasvinjalostajien oikeudet. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkoitus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys on edelleenkin auki. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme kohtaan neljä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätösasemaesitys kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Burundin tilanne. Yhteinen päätösosmaesitys, Kohta 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 22. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Älkypäräinen teksti 24 ensi vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Päätösauselma esitys kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava äänestys on Virungan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Pyydän anteeksi. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt pääsomistus kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.